Dear colleagues, it is time to start to vote. No niin, nyt täytyy aloittaa äänestykset. Eli kohta yhdeksän esityslistalla Äänestämme sähköisesti. Aiheena on Japanin päätös jatkaa valanpyyntiä kaudella 2015-2016. Eli jos olette valmiina äänestyskorttien kanssa, niin äänestys alkaa. Two. Okay.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 50 puolesta kolme tyhjää, eli hyväksytty. Okay, we can go to the second uh, vote. Sitten toinen äänestys. Äänestys alkaa. Eli kysymys neuvostolle. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Sitten seuraavaksi komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista – ja aikaisemman päätöksen kumoaminen. Eli nyt puheenvuoron saa komissio John Ryan, joka on julkisterveydestä vastaava johtaja Sante pääosastolta. Eli ne, jotka haluavat nyt poistua salista, niin poistukaa pikaisesti jotta Ryan voi kertoa komission kannan. Ja nyt olemme valmiita kuuntelemaan teitä. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluan esitellä tämän raportin teille. Artikka 18 päätöksestä on tämän taustalla sen mukaan. Tämä raportti pitää lähettää viime marraskuun loppuun mennessä. And then uh, every three years thereafter, so this report is... Siitä sitten kolme vuotta eteenpäin tämän ensimmäinen latuaan, jossa käydään läpi päätöksen täytäntöpanoa, Tämä tulee taustaan. Päätös 10 2013 korvaa aikaisemman EUn lainsäädännön palasen, joka on ollut monta vuotta paikallaan, otettiin käyttöön vain näitä tarttuvia tautia varten SARS-epidemian jälkeen. Eli muutos verrattuna aikaisempaan on se, että siinä tätä järjestelmää laajennetaan koskemaan kaikkia terveysuhkia, ei siis vain tartuntatauteja, muun muassa ympäristöuhat ja bioterrorismiuhat, joten ala tässä päätöksessä, nykypäätöksessä on laajempi ensimmäinen suuri saavutus uuden lainsäädännön avulla saatu on se, että on muodostettu tämä terveysturvallisuuskomitea, joka perustettiin jo vuonna 2001 neuvoston toimesta epämuodollisella pohjalla. Tämä teksti, josta nyt puhumme tänään 10.22.2013, nyt sitten virallistaa tämän komitean. Komiteassa jäsenvaltiot voivat koordinoida neuvoston kanssa vastauksiaan rajat ylittäviin terveysuhkiin ja vastauksiin siihen. Toinen uusi merkintöinen elementti tässä lainsäädännössä, joka on sivulla neljä tätä raporttia, viittaa siihen, että ollaan valmistautuneita näihin uhkiin. Ja tässäkin nyt toiminta on laajempaa kuin aikaisemmin, eli lainsäädäntö kattaa nyt sitten valmistautumisen ja ennakoinnin näitä uhkia silmällä pitäen, eli Jäsenvaltioiden pitää vahvistaa tätä ennakointia ja raportoida komissiolle säännöllisesti siitä, miten ne ovat kattaneet muun muassa kansainväliset terveyssäännökset ja niin mutta siinä käsitellään myös yhteistyötä terveyssektorin ja muiden sektorien välillä muun muassa. Tämä siis toinen uusi elementti tässä päätöksessä, uusi komitea siis, ja toiseksi se, että vahvistetaan tätä ennakointia. Ja ensimmäinen tutkimus on tehty jäsenvaltiossa suhteessa siihen, miten jäsenvaltiot ovat, ovat parantaneet valmiuttaan näihin terveysuhkiin. Ja tämänkin raportin teema, jota keskustellaan, josta keskustellaan komiteassa. On tiettyjä puutteita, joita on huomattu tuossa raportissa. Ja jäsenvaltioiden kanssa katsoa, miten niihin voidaan puuttua Esimerkiksi on kehitelty näitä terveysohjelmia maakohtaisten arviointien myötä ja on useita aloitteita, joihin aiomme ryhtyä. Ja ne perustuvat siihen, että on er- arvioitu näitä eri epidemioita sen myötä jäsenvaltiot voivat parantaa ennakointitoimiaan, mitä tulee yhteisiin lääkintää koskeviin toimenpiteisiin. Tämä myös uusi lainsäädäntöä. Sen myötä jäsenvaltiot voivat ostaa yhdessä lääkkeitä tällaisia tartuntatauteja vastaan. Ja voin Ypenä ilmoittaa, että tällä hetkellä allekirjoitus on 14 jäsenvaltiolta. 20. kesäkuuta 2014 oli siis jo näin. Ja nyt sitten yhdeksän lisää jäsenvaltiota on tullut mukaan allekirjoituksineen. Eli tämä yhteinen hankinta sopimus on menossa nopeasti eteenpäin. Epäyhdessä neuvostokokouksessa 18. huhtikuuta tänä vuonna Saksa tulee myös allekirjoittamaan sopimuksen. Toivomme siis näin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on laaja tuki jäsenvaltioilta. Moni jäsenvaltio on siis allekirjoittanut tämän mahdollisuuden hankkia lääkkeitä Bulgarialta oli vielä tullut vastausta ja kielteinen vastaus on tullut Puolalta. Nämä ovat kaksi ainoita valtioita, jotka ovat olleet mukana tässä yhteisessä hankinnassa tähän mennessä. Mitä tulee epidemiologiseen valvontaan, se on toinen osa lainsäädäntöä, eli että kerätään tietoa epidemioista ja sitä, miten valvotaan näitä tietoja. Tätä on siis vahvistettu. Teemme näistä yhteistyötä eurooppalaisen tautien ennaltaehkäisykeskuksen kanssa Tällä hetkellä on 47 tautia, jotka tämä järjestelmä kattaa. Eli kun on epidemioita EU-ssa, niin jäsenvaltioiden on pakko ilmoittaa tähän järjestelmään tästä. Pitää sisällyttää tästä ilmiön esiintymisestä ja sitten pitää antaa myös vuosittaisia tilastoja näistä 47 taudista. Lisäksi tämän päätöksen myötä on tämmöinen varhaisvaroitus järjestelmä, joka on sähköinen järjestelmä, jonka myötä jäsenvaltiot voivat luottamuksesti jakaa tietoa näistä tautien puhkeamisista. Tätä käytetään sanoisin päivittäin. Sivulla kahdeksan raporttia näette, että meillä on ollut 168 viestiä, jotka johtivat 354 kommenttiin. Eli huomaatte, että tämä on hyvin eloisa järjestelmä, Esimerkiksi tänään saimme ilmoituksen liittyen siihen, että RSV-tautia oli esiintynyt jäsenvaltiossa ja sitten nyt kun on sikavirusta, niin on paljon tullut viestejä, joita on kieltänyt järjestelmässä ja sivulla kahdeksan näette, mitkä jäsenvaltiot ilmoittavat ja mistä taudeista. Euroopan tautien ehkäisykeskus on nyt osa riskinhallinnointimenettelyä menettelyä, sillä heitä pyydetään tarjoamaan riskinarviointiraportteja, jotka tarjoavat pohjan sille, että saavutat koordinoivat toimiaan ja huomaatte raportissa myös, että meillä oli 28 riskinarviointia tällä aikavälillä seurantakeskukselta ja yhteensä viisi, noin 50 kokousta oli, jossa puhuttiin näistä riskinarvioinnista. Mainitsisin vielä, että komissiolla on tämä tekstin myötä lupa julistaa terveydellinen hätätila. Tätä ei ole vielä tehty raporttien aikana, sillä maailman terveysjärjestö on tehnyt tämän meidän puolestamme. Joten esimerkiksi koronavirus ja polio, tautien puhkeamista ja ebola ja nyt sitten Zika, niin niille kaikille WHO, maailman terveysjärjestö, on julistanut tämän hätätilan, joten tämä säännös artikassa 12 ei ole vielä ollut käytössä. Yleisesti ottaen puheenjohtaja, noit näistä herrat, raportti antaa hyvän yleiskuvan siitä, miten päätöstä on täytäntöön hyväksymisen jälkeen, ja kuten huomatte, tämä on liikkuva tavoite, sillä joka päivä voi olla uusia tautien puhkeamisia ja uusia riskinarviointeja, ja puhutaan uusista toimenpiteistä, joten Suur, tämä tieto on vain tämän hetkellinen kuvatilanteessa, sen takia halusin kertoa teille näistä hankinnoista, yhteistä hankinnoista, sillä tämäkin on mennyt eteenpäin julkaisemisen jälkeen. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa entinen esittelijä, eli Panjo, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten juuri totesitte, olin tosiaan esittelijä tämän päätöksen osalta, mitä tulee rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin, siis edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja aluksi haluaisin kiittää terveyden pääosaston pääjohtajaa tästä alustuksesta. Siinähän puhuttiin täytäntöönpanokysymyksistä ja me olemme myöskin valmistelleet tätä tekstiä huolella. Ja kiitokset John Ryanel siitä, että hän on ollut mukana näissä kokouksissa, joita on järjestetty. Eli nyt kun ensimmäisen kerran katsotaan nyt tilannetta, niin voimme Euroopan parlamentissakin nähdä, että se, mikä täällä oli hyväksytty, sitten toteutui ihan konkreettisesti. Eli 6. marraskuuta 2013 tämä päätös astui voimaan. Kyse on eurooppalaisten kansalaisten suojaamisesta tartuntatauteja vastaan ja näitä rajat ylittäviä uhkia vastaan. Kuten sanoitte, päätöksellä perustettu mekanismi joutui sitten koetukselle Ebola-kriisissä Afrikan länsiosissa. Ja kun ajatellaan maaliskuuta 2014 ja tätä tammikuuta 28 000 ihmistä Afrikassa on saanut tämän viruksen ja yli 11 000 henkeä kuoli siihen. En nyt palaa siihen, että kansainvälinen yhteisö reagoi asian liian myöhään. Siis en nyt puhu EU-sta, vaan koko kansainvälisestä yhteisöstä. Nythän on havaittu, että valiokunnassa oli jo keskusteltu Ebolasta ja eurooppalaiset säännöt, jotka liittyvät päätöksen täytäntöönpanoon, mahdollistavat sen, että saadaan heti tämä suoja Euroopan alueelle. Meidän täytyy myöskin oppia näistä terveyskriiseistä, esimerkiksi Zika-viruksesta. Jäsenvaltiot eivät saa ainoastaan vaihtaa tietoja tässä asiassa, kuten kävi Ebola-tapauksessa, vaan nyt on tehtävä kaikki, jotta voidaan tehokkaasti koordinoida niiden toimintaa. Ja meidän päätöksemme tavoitteena on todellakin saada aikaan tätä lisäarvoa. Ja sitten lopuksi vielä yksi kysymys. Te sanoitte, että nämä tiedot jäsenvaltioista nettisivuilla ovat osoittaneet, että on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee reaktioihin ja yhteistyöhön eri terveydenhuoltoalan sektorien välillä. Eli voitteko kertoa, mihin toiminnon on ryhdytty, jotta voidaan korjata näitä puutteita, joita on havaittu jäsenvaltioissa. Ja haluaisin vielä kiittää ja onnitella teitä tästä aloitteellisesta lähestymistavasta, joka teillä on ollut vuodesta 2013, mitä on tullut rokotuksiin ja lääkkeisiin ja myöskin yhteisiin ostohankkeisiin. Kun nyt katsotaan, mitä vuonna 2009 joulukuussa tapahtui flunssaepidemian aikana, niin silloin oli jäsenvaltiot, jotka eivät koordinoineet toimijan ostivat rokotteita ja sitten aika paljon näitä rokotteita jäi käyttämättä. Ja se oli kuitenkin johtanut korkeisiin kuluihin. Eli meillä on nyt yhteiset säännöt, esimerkiksi tämä yhteinen ostoskeskus ja tämä on EUn panoksen ansiota. Kiitos. Madame Grostet. Euh, kiitos, Tenko Hostet. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tiedoista, joita saimme, jotka ovat hyvin tärkeitä. Tämän huomaa hyvin, kun nyt on ollut näitä epidemioita, oli Ebola, nyt on Zika ja koska ne ei olla turvassa, sitä, että voi, toinen epidemia voisi kehittyä vielä, joten on tärkeää, että voidaan analysoida puutteita, tai no sanoisin pikemminkin näitä heikkouksia, joita täällä on korostettu, ja tuoda sitten nämä korjauksia niihin muistuttaisin, että on tärkeää, ettei unohdeta tätä antimikrobiresistenssikysymystä, sillä tämä ei liity pelkästään rajat uhkiin, Tämä koskettaa kaikkia, mutta minusta on tärkeää liittää pohdintoihin tämä kysymys, eli antimikrobiresistenssi. Olen melko tyytyväinen, kun kuulin täällä puhuttavan, että lopultakin tarve tehdä näitä yhteisostoja toimii, sillä millä ei ollut tunnetta siitä, kun luin näitä eri tiedonlähteitä, että tämä toimi. Minulla oli tunne, että tämä foorumi, tämä ostosfoorumi, jossa voitiin ostaa muun muassa lääkkeitä, käytettiin vain hyvin vähän jäsenvaltioissa, ja että se palveli erityisesti sitä tarkoitusta, että yhdessä voitiin hankkia tällaisia yksilöllisiä suojatarvikkeita, joita tarvittiin potilaiden hoitoa varten, jos heillä oli tartuntatauti. Eli nyt kuulen, että lopultakin ollaan oikealla tiellä. 14 jäsenvaltiota on jo sitoutunut tähän. Se on kuitenkin vain puolet EUn jäsenvaltioista. Jos halutaan mennä eteenpäin nopeammin, niin haluaisin tietää hieman, että mitä keinoja on pantu täytäntöön, jotta voidaan vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne eivät ole vielä oikealla tiellä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Ai, Pericini vielä. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Eli koordinoitu lähestymistapa EUn terveysuhkiin ei koske ainoastaan näitä eri epidemioita, esimerkiksi Ebola tai Zika-virusta. On muitakin ongelmia, kuten puhuttiin näistä antimikrobiresistenssistä, mutta valtaosa kansalaisista ei halua pelkästään valvontaa, joka on riittävällä tasolla, vaan myöskin pitää koordinoida sitä, miten reagoidaan ja mihin toimiin ryhdytään näissä tapauksissa. Tässä puhuttiin tästä resistenssistä ja erityisesti puhun nyt antimikrobeista, joita käytetään karjaeläimissä. Eläimissä voi olla esimerkiksi salmonellaa ja antibiootit eivät niihin tehoa, ja ne voivat sitten siirtyä ihmiseen ruoan kautta ja myöskin elemet, jotka on tarkoitus viedä tai tuoda EUn alueella, niin meidän täytyy mahdollistaa se, että pystymme torjumaan näitä tauteja ja harjoittamaan virallisia rajatarkastuksia. Ja lisäksi terveyteen liittyvä uhka, esimerkiksi se, että rokotusten kattavuus heikkenee niin tähän liittyy myöskin maahanmuuttokysymys. Monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa ei ole rokotuksia esimerkiksi hepatiitti A tai B osalta tuberkuloosiin, kurkkuumätän ja influenssa. Ja YK on kehottanut, että pakolaiset pitäisi viipymättä rokottaa kansallisissa rokotusohjelmissa – viikon sisään, mutta kuinka monet sitten jäävät näiden ohjelmien ulkopuolelle tässä tilanteessa? Eli meidän täytyy katsoa tätä asiaa globaalisti ja miten aiomme ratkaista sitten Euroopan tasolla nämä kysymykset, koska nämä asiat kuuluvat ainoastaan jäsenvaltioiden toimialaan ja nämä toimet ovat sitten hyvin sirpaloituneita aluetasolla. Näin on. Kiitos sitten Dornano. Kiitos puheenjohtaja. Tämä nykyraportti muistuttaa tietysti, että kansanterveystoimet, joita tehdään reaktiona vakaviin rajoitettuihin uhkiin, kuuluu jäsenvaltion toimivaltuuksiin lisäksi jäsenvaltion osallistuminen ja tulevien jäsenvaltioiden osallistuminen hämmästyttää minua, oli kyse sitten normien jakamisesta tai siitä, että osallistutaan tällaisiin testeihin tässä foorumissa, joka käsittelee näitä tauteja. Haluaisin puhua siitä, miten tärkeää on yksityisyyden suoja terveysalalla, jos ajatellaan tätä varhaisvaroitusjärjestelmää. Komissio raportissaan ajattelee, että sen oma tunnistamisjärjestelmä varmistaa tietosuojan, onko tämä objektiivista, oli miten oli, se, että tämä terve, kansainvälinen terveysnormi täyttyvät, on tärkeää vielä kuitenkaan unohtaa, että Ebola-kriisin hoito WHOssa sai paljon kritiikkiä viime vuonna, koska se oli hidasta, siinä oli byrokratiaa ja siitä puuttui reaktiivisuutta suhteessa uhkaan. Toivotaan, että eurooppalaiset toimet tällä alalla ja hyvät aikomukset eivät vie meitä samaan lopputulokseen. Kiitos. Thank you very much. If no other questions. Kiitoksia. No sitten komissio saa vastauspuheenvuoron. Thank you very much for these. Kiitos paljon näistä kysymyksistä ja huomioista. Mitä tulee valmiuden puutteisiin ja mitä komissio aikoo tehdä näiden puutteiden korjaamiseksi, niistähän on luettelo sivulla viisi, niin EUn terveysohjelma ja yhteiset toimet voisivat olla yksi hyvin merkittävä tapa toimia. Esimerkiksi sataman viranomaisten yhteistyö mm, vahvistaminen voisi olla hyvä, koska terveystilanne aluksilla ei aina ole hyvä. Siellä on paljon puutteita, onpa kyseistä matkustaja-aluksista taikka tavaran kuljetuksesta, mutta joka tapauksessa vesiliikenne ja meriliikenne on yksi ala, jolla terveysohjelma voisi purra hyvinkin. Samoin sitten maa-arviot. Tietenkin on tärkeää maiden itsensä arvioida, miten lainsäädäntöä on täytäntöön pantu, mutta toinen juttu on, jos joku tulee ulkopuolelta tekemään arvion ja julkaisee tämän arvionsa sitten vielä raportissa, Eli tämä on toinen aloite, johon aiomme ryhtyä, eli että ulkopuoliset tahot tulevat vertaisarvion keinoin tarkastelemaan sitä, miten jäsenvaltiojärjestelmä todella toimii. Tässä kaksi esimerkkiä, niitä on muitakin sivulla viisi tosiaan liittyen valmiuden parantamiseen. Sitten tämä antimikrobi resistenssi, sehän mainittiin kaksi kertaa. Kyseessä on maailmanlaajuinen kysymys, joka koskee paitsi kansan terveyttä, myös eläinten terveyttä lääkealaa ja muutamaa muutakin alaa. Komissiolla on jo vuosien ajan ollut toimintasuunnitelma, jota itse asiassa tällä hetkellä ollaan uudelleen arvioimassa sen suhteen, miten voitaisiin ehdottaa lisätoimia ja vahvempia toimia antimikrobiresistenssin torjumiseksi tulevina vuosina. Ja tämä on kyllä meillä todella työsuunnitelmassa. Tämä on ehdoton tärkein prioriteettimme ihmisten terveyden suojelemiseksi. Eläinten terveys sinänsä ei suoranaisesti ole tässä huolenaiheena, mutta kun eläimille annetaan antibiootteja, niin tämä johtaa terveysongelmiin ihmisille, joten näin ollen tarvitaan koko joukko toimia. Teemme erittäin läheistä yhteistyötä maailman terveysjärjestön kanssa, sillä kuinka paljon me Euroopassa olemmekaan parantaneet toimiamme antimikrobiresistenssin torjumiseksi, niin eivä, eivätpä meidän toimemme pure, jos muu maailma on kovasti jälkijunassa. Siksi haluamme tehdä läheistä yhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa antimikrobiresistenttikysymyksessä. Yhdysvallat, Kanada ja Norja ovat samalla tavalla ajattelevia maita, joiden kanssa yhteistyötä on todella tiivistetty. Sitten maahanmuuttaja, terveys, hepatiitti, tuberkuloosi, difteria mainittiin muun muassa sellaisina tauteina, joita maahanmuuttajilla saattaa olla. Ja komission tietojen perusteella tarttuvat taudit pakolaisväestön keskuudessa, jotka viime kuukausina Eurooppaan ovat tulleet, eivät ole johtaneet kriisitilanteisiin EU-maissa. Kyseessä ovat olleet erilliset, toisistaan erilliset tapaukset ja tietenkin huomattavasti useammin näillä ihmisillä, nämä ihmiset ovat loukkaantuneet matkallaan esimerkiksi merimatkalla – kohti Euroopan unionia tai kun he ovat paineet todella vaikeissa olosuhteissa sota, niin useammin heillä on tällaisia vammoja kuin tartuntatauteja. Emme siis ole havainneet, että pakolaisiin liittyisi jonkinnäköinen tartuntatautien leviämisongelma. Kuitenkin olemme WHOn ja jäsenvaltioiden kanssa – perustaneet vapaaehtoisen terveyskartoitusjärjestelmän pakolaisille niin, että heille tehdään terveystarkastus ja heidän henkilökohtainen terveyshistoriansa, sairaushistoriansa kirjataan ylös, joten kun he sitten saapuvat matkansa jälkeen lopulliseen kohdemaahansa, niin on olemassa jo äh, rekisteritietoja heidän äh, terveydestään. No, sitten henkilötietojen suojeleminen ja varhaisen äh, varoituksen järjestelmä. Kun puhutaan henkilötiedosta, meillä on toimiva järjestelmä. Siitä on tehty entistäkin turvallisempi, erityisesti järjestelmän tietoturvasta, siis IT, järjestelmästä sinänsä. Ja myös pääsyjärjestelmän piirin on hyvin rajoitettu. Sitten on raportoitu siitä, miten Ebola epidemiaan vastattiin, miten kansainvälinen järjestelmä toimi tuossa tapauksessa ja miten sitä voitaisiin todella nyt sitten vahvistaa tämän kokemuksen pohjalta. Ja Euroopan unioni on hyvin sitoutunut tukemaan maailman terveysjärjestöä maailman laajuisen järjestelmän paremman täytäntöönpanon puolesta. Itse asiassa juuri ensi viikolla hallitukset kaikkialta maailmasta kokoontuvat Ranskan järjestämään konferenssiin keskustelemaan tästä. Ja komissio on toisena järjestäjänä Ranskan rinnalla, joten toivomme, että näin me voimme puolestamme osaltamme antaa panoksen kansainväliselle suojelulle näitä terveysuhkia vastaan. Kiitos. Now. Kiitos komissio. Nyt täytyy pitää muutama minuutin tauko. Varapuheenjohtaja Katainen on tulossa viideksi ja sitten ehkä odottelemme tässä nyt 10-12 minuuttia. Eli nähdään kohta. Dear colleagues, kollegat, eh, we have uh, suspended our meeting some minutes before, but now we are ready to. No niin, jatkamme kokousta. Eli tervetuloa komission varapuheenjohtaja Katainen ympäristövaliokuntaan. Toivottavasti meillä on hedelmällistä keskustelua, kun puhumme nyt komission kanssa jäsenellyssä vuoropuhelussa. Ja nyt kuulemme sitten vuoden 2016 työohjelman toteutumisesta ja muista painopistealueista. Tavoitteena on kuulla, millaista edistystä on tapahtunut kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa – Ympäristövaliokunta teki päätöksen seurata sen täytäntöönpanoa läheisesti. Ja uskon, että voitte tulla sitten valiokuntaan kertomaan siitä, millaista edistystä tapahtuu aina kuuden kuukauden välein. Ja haluaisin kiittää teitä ja annan teille välittömästi puheenvuoron alustuspuheenvuoroa varten ja sen jälkeen sitten jatkamme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon jäsenet. Onpa mukavaa, että minulla on tilaisuus keskustella kanssanne ja kuulla Envi-valiokunnan kantoja monistakin aiheista. Niin kuin tiedätte, yhteistyömme on hyvin tiivistä ja komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että meillä on tätä rakenneellista vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, koska tämä auttaa meitäkin keskittymään oikeisiin asioihin ja kiinnittämään huomiota niihin puutteisiin, joita ehdotuksissamme joskus saattaa olla. Kun ajatellaan ympäristö- ja terveysalan valtavirtaistamista politiikkaan ylipäätään, niin me olemme todella sitoutuneet 2030 kestävän kehityksen agendaan ja tavoitteisiin. Tietenkin nämä äh, eri sektoripolitiikat, kuten maatalous, kalastus, liikenne, ovat hyvin tärkeitä, mutta nyt äh, puhuisin asioista hieman horisontaalisemmalla tavalla, kuten kiertotalous, investointisuunnitelma ja talouden ohjausjakso. Ensinnäkin nämä äh, kestävän kehityksen tavoitteet, jotka luovat laajemmat puitteet toimillemme. Komissio on päättäväinen jatkossakin olemaan johtavassa roolissa 2030 kestävän kehityksen agenda ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamisessa. Näin ollen olemme ilmoittaneet tämän vuoden työohjelmassamme aloitteen seuraaviksi vaiheiksi kestävän Euroopan tulevaisuuden suhteen, joka on yhteydessä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen 2020 ohjelman puitteissa, mitä tulee talouskasvuun ja sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen. Mitä tulee sisäisiin politiikkoihin, Euroopan unionilla on hyvä tilanne päästä agendan tavoitteisiin, koska ne ovat tiivissä yhteydessä komission painopisteisiin sekä Eurooppa 2020 strategiaan. Työpaikkojen ja kasvun luominen Euroopan kansalaisten hyväksi ja Euroopan kilpailukyvyn parantaminen ovat merkittäviä painopistealueita komissiolle. Ja mitä tulee biodiversiteettiin, meidän tulisi keskittyä johdonmukaiseen ja tehokkaaseen olemassa olevan puitteiston täytäntöönpanemiseen. Euroopan kestävyys on tarpeellista, kun ajatellaan pitkän aikavälin haasteita, kuten voimavarojen väheneminen, resurssien väheneminen tai luonnonvarojen keskittyminen yhä harvempiin käsiin, demografia, kehitys sekä globaalit valtasuhteiden muutokset. Nämä ovat merkittäviä haasteita, joista voimme kuitenkin te- tehdä mahdollisuuksia, eh, niin kuin teimme kiertotaloussa aloitteen suhteen. Tämä aloitteeseen itsensä tulee olemme tällä hetkellä arvioimassa yhä syvää luotaavammin sitä, onko meillä jotain ää, eh, puutteita eh, vielä toimenpideohjelmassamme, mitä tulee 2030 agendaan ja myöhemmin tänä vuonna päätämme sitten näistä seuraavista askelista. Meillä on hyvin kunnianhimoinen äh, agenda. Esimerkiksi teemme työtä kiertotalouspaketin aikaan saamiseksi myös käytännössä. Ja sitten tietenkin haluamme edetä energiaunionin alalla. Mitä ulkoiseen politiikkaan tulee, äh, luonnollisesti huolehdimme siitä, että EU toteuttaa 2030 agendan tavoitteet. Ja me haluamme tässä onnistua. No niin, kiertotaloudesta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans ja minä itse esittelimme toinen joulukuuta Euroopan parlamentin täysistunnossa tämän kiertotalouspaketin ja komission jäsen Vella valiokunnalle 21. joulukuuta, joulukuuta, niin nyt on todella mukavaa, että Euroopan parlamentti on kehunut niin tätä toimintasuunnitelmaa kuin jäte jätealaan liittyviä ehdotuksiakin. On hyvin rohkaisevaa, että pidätte ehdotuksiamme integroituna toisiinsa liittyvänä mm, tai kokonaispakettina. Tämä paketti on yksi komission kymmenestä painopistealueesta, mitä tulee Euroopan unionin työpaikka- ja kasvuohjelmaan, joka liittyy hyvin läheisesti tietenkin myös energia- ja ilmastopolitiikkaan kuitenkaan, koska nyt ollaan päästy merkittävään kansainväliseen konsensukseen ja sitoumuksiin ilmastonmuutoksen alalla ja sitten tietenkin tämä laajempi 2030 kestävän kehityksen agenda, joka hyväksyttiin YKssa viime syyskuussa ja kiertotalous voi antaa hyvin merkittävän panoksen molempiin. Tarkoitus on luoda kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja kiertotaloudella on merkittävää potentiaalia parantaa EUn kilpailukykyä. EUhan on jo maailmanlaajuinen johtaja vihreän teknologian ja vihreiden ratkaisujen alalla ja jos onnistumme parantamaan resurssitehokkuutta, vähentämään riippuvuuttamme harvinaisista raaka-aineista ja niiden huojuvista hinnoista globaaleilla markkinoilla voimme vahvistaa tätä kilpailukykyetuamme. Kun ajatellaan raaka-aineita, niin meidän täytyy myös pohtia sekundäärisiä raaka-aineita ja parantaa EUn kilpailukykyä tätä kautta. Meillähän on erittäin kestävä pohja Euroopan unionilla ja meidän, meillä on luotava sellaiset puitteet investoinneille, innovaatioinvestoinneille ja uusille teknologisille mahdollisuuksille, jotka kunnioittavat kiertotalouden resurssitehokkaita periaatteita. Ja lisäksi meidän on luotava Euroopan teollisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille kasvu ystävälliset puitteet. Mitä tulee horisontti 2020, komissio on jo investoinut yli 650 miljoonaa euroa innovatiivisiin Ähm, pilottihankkeisiin kiertotalouden alalla. Ja vähän alle kolme miljardia euroahan EU on sitonut tutkimukseen ja innovaatioihin, jotka liittyvät äh, ilmastoon, ympäristöön, resurssitehokkuuteen ja raaka-aineisiin 2014-2020 kaudella. Lisäksi komissio tukee kestäviä infrastruktuuriinvestointeja ESIR-rahaston puitteissa samoin kuin rakennerahastojen puitteissa. Tämän lisäksi olemme vielä miettineet ideaa siitä, että perustaisimme tällaisen alustan investointipankin kanssa, jotta kiertotalousinvestointeja saataisiin tuettua entisestään. Tässä on merkittävää synergiaetua myös jätelainsäädäntöehdotuksen ja toimintasuunnitelman välillä ja yhteispäätösmenettelyssä toimintasuunnitelma täytyy nyt saada myös täytetään panovaiheeseen. Neuvostossa Alankomaiden aloitteesta, puheenjohtajavaltion aloitteesta, toimintasuunnitelmasta on keskusteltu paitsi ympäristöneuvostossa, myös kilpailukykyneuvostossa. Ja hienoa, että myös Euroopan parlamentti on toiminut näin. On tärkeää, että politiikkaa tehdään yhteistyössä niin, että saadaan paketin kaikki mahdollisuudet todella käyttöön. Sitten nämä toimintasuunnitelman täytäntöönpanotyökin on jo hyvillä raiteilla. Jo tänä vuonna ja saadaan varmasti joitain toimia hyväksyttyä. Esimerkiksi ehdotus uudistetusta lannoiteasetuksesta tullaan hyväksymään ihan lähipäivinä. Ja me emme pääse kunnianhimoisiin tavoitteisiimme, jos emme onnistu luomaan puitteita investoinneille niin, että varmistamme tarpeellisen rahoituksen. Meidän on käytettävä laajempaa rahoitusjärjestelmää hyödyksemme niin, että kestävä kehitys saa siltä tukea, jotta pääsisimme viime vuonna Pariisissa tehtyihin ilmastositoumuksiin ja samoin kuin New Yorkissa sitten 2030 agendan täytäntöönpano sekä meidän kiertotalous toimintasuunnitelmamme. Pääomamarkkinaunioni sisältää Euroopan komission selkeän sitoumuksen ajan rahoitusta ympäristö- ja kestäville investoinneille. Meillähän on tänä vuonna myös tämä vihreä viikko, jonka teemana on vihreämmän tulevaisuuden investoinnit. Resurssitehokkuushan on yksi esirin avaintavoitteista ja EU-rahoituksen lisäksi tarvitaan myös ympäristöön liittyviä hankkeita ja näiden muuttamista kiertotalous ja matalahiilitalouden hyödyksi. Kaksi esirin rahoitusesimerkkiä ovat ranskalaiset titaniummetallin kierrätys äh, ja uudelleen sulatuslaitos äh, ja sitten irlantilainen äh, vesialoite, jossa kyse on jäteveden ja viemäriveden kierrättämisestä. Ja tässä yhteydessä olen äärimmäisen sitoutunut siihen, että meidän tulee ajaa innovaatioita todella ympäristö- ja terveysalalla. Yrittäjät tietävät, että ympäristön huomioon ottaminen on liiketaloudellisesti järkevää ja auttaa yrityksiä kestävään kasvun pitkällä aikavälillä. Jo tällä hetkellä Euroopan unionin yritykset tulee kolmannessa. Meillä on kolmannes maailman markkinoista vihreiden teknologioiden alalla hallussamme tuhat miljardia euroa. Ja tämä tulee todennäköisesti kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Sitten tuo ekoinnovaatiotoimintasuunnitelma joka luo puitteet toimintasuunnitelman kautta jatkokehitykselle ja ekoinnovaatioiden ajamiselle, erityisesti mitä tulee kansalaisille tiedottamiseen, verkostoitumiseen sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja tietenkin sitten eri sidosryhmien rahoitustilanteen parantaminen, erityisesti PK-yritysten yhdessä eri tason viranomaisten kanssa. Sama koskee terveyttä. Terveys on ala, joka hyödyttää ihmisiä ja yrityksiä ja terveyteen kannattaa todella investoida. Näin myös kilpailukyky ja työllisyys paranevat. Me aiomme yhdessä jäsenvaltioiden ja investoijien kanssa esirin tuella jatkaa investointeja terveysinfrastruktuurin tutkimukseen, innovaatioihin, sähköiseen terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Investointipankki on investoinut 70 miljoonaa euroa 14 eh, uuteen ensihoitoyksikköön Irlannissa, 142 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan kokonaiskustannus, ja tämä oli yksi ensimmäisiä esirin kautta rahoitettuja hankkeita. Sitten vielä lopuksi palaan eh, toiseen horisontaaliseen eh, kysymykseen, nimittäin talouden ohjausjaksoon. Se on tärkeä väline myös ympäristöintegraation ajamisessa ja samoin kestävien terveysjärjestelmien luomisessa niin, että toimitaan, että kaikki saavat laadukasta hyvää hoitoa ja toimitaan solidaarisesti. Kuutusen kasvuselityksen mukaan 18-26 maakertomuksesta osoittivat edistystä jäsenvaltioissa, mitä kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen tulee. Myös ohjausjakson puitteissa teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että terveys, terveydenhuollon saatavuus paranee ja autamme jäsenvaltioita rakenneuudistuksissa, joita tarvitaan kun niitä tarvitaan. Toivon, että jäsenvaltiot heijastelevat näitä prioriteetteja myös kansallisissa ää, uudistussuunnitelmissaan, jotka, joista meille ilmoitetaan huhtikuussa. Lopuksi toteaisin, että voimme luoda monia työpaikkoja ja paljon kasvua ympäristöystävällisen innovoinnin kautta, kuten kiertotalous, kunhan otamme kaikki ne mahdollisuudet käyttöön. Kiitos paljon. Uh, Vice President Katainen for your presentation and now... Kiitoksia komission jäsen. Eli nyt sitten ensimmäinen kierros, jossa ovat poliittisten ryhmien edustajat. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti ja ensimmäisenä Florence EPPstä. Ja, ähm, Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Oli hienoa, kun sanoitte, että toivotte, että jäsenvaltiot näkevät mahdollisuuksia kiertotaloudessa Muistuttaisin vielä, että YKssa juuri oli päätetty 17 kestävän kehityksen ohjelmasta, eli Eurooppa on tässä nyt hiukan jälkijunassa ja huolenaiheeni on se, että sinänsä kiertotalous oli esillä vaaleissa ja sitten oli sellaisia, jotka saavat tätä kiertotalous on nyt parannut, mutta tämä kiertotalousosio ei mielestäni ole riittävän selkeä. Eli yksi esimerkki. Meillä on paljon mietintöjä, jotka ovat edelläkävijöitä. Eli ne, mitkä nyt on esillä, niin niitä ennen on ollut erilaisia mietintöjä ja minäkin olen ollut niitä laatimassa. Ja jos katsotaan, mitä on oikeasti pantu täytäntöön, niin totuushan on se, että tulos on katastrofi. Eli jäsenvaltiot, ovatko he nyt sitten oikealla tiellä täytäntöpanon osalta viime kädessä? Kyse on lasten ja lapsemme raaka-aineista. Eli nyt täytyy olla tietoinen siitä, että tässä on hyvin paljon yrityksiä ja että ainoastaan direktiivi otettaisiin käyttöön 2030 tai 2035. Ja jos joku ajattelee näin, niin silloin selvästäkään ei ole tätä tekstiä ymmärtänyt. Ja varapuheenjohtaja, teidän täytyy nyt katsoa näitä prosenttilukuja uudelleen. Ja teidän täytyy nyt tarttua näihin tilaisuuksiin, joita jäsenvaltioilla on, ja sanoa, että kyse on kaikista raaka-aineista, eikä vain jostain prosenttiluvuista. Se on liian lyhytnäköistä. Ja sitten siinä käy niin kuin pakkausdirektiivin osalta eli Belgian naapurimaassa esimerkiksi. Eli haluaisin nyt motivoida teitä ja erityisesti mitä tulee näihin suuriin kysymyksiin. Ja Saksassakin on sanottu, että tämä ei toimi näin. Kyse on meidän raaka-aineistamme ja lapsen lapsistamme, emmekä tiedä, millä tavalla he sitten pystyvät tekemään tuotteita ja miten he sitten ansaitsevat elantonsa aikanaan. Kiitos. Thank you very much. And now for the socialist... Kiitoksia sitten KT sosialisteista. Kiitos Katainen tilaisuudesta nyt käydä vuoropuhelua kanssanne. Te olette tässä aivan esimerkillinen. Ehkäpä me lähetätte terveisiä Timmermansillekin meiltä, että mielellämme hänenkin kanssaan keskustelisimme täällä valiokunnassa. Hänhän on nimittäin kestävyydestä vastuussa. Ja hän voisi ottaa mallia teiltä, miten te aina olette käytettävissämme näihin keskusteluihin. No niin, kiertotaloudesta. Minun mielestäni se, mitä äh, Florence tuossa sanoi, pitää paikkaansa täytäntöönpanoon. Nimittäin mitään täytäntöönpanosta vähemmän on usein enemmän. Ja täytäntöönpanonkin kohdalla ehkä voitaisiin pohtia kumppanuuksia. Miten saataisiin aikaan kumppanuuksia? kun tässä nyt on puhuttu näitä niin kutsuttuja tai niiden kutsuttujen sidosryhmien kanssa, niin olemme usein kuulleet, että yhteistyö, esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö, sille olisi valmiutta, mutta tätä varten tarvittaisiin alusta. Miten se saataisiin hoidettua Interreginkö kautta, mutta pitäisi olla jonkinnäköinen alusta, joka mahdollistaisi sen, että vaihdettaisiin näitä hyviä esimerkkejä siitä, miten lainsäädäntöä voidaan panna. Tämä olisi oikein hyvä. Toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, liittyy äh, elintarvikkeiden äh, tuhlaamiseen. Kun puhutaan nyt vaikkapa äh, kiertotaloudesta, niin ihan ruoan pois heittäminenkin voisi olla kyllä sellainen asia, johon voitaisiin puuttua laatua. Siis, siis ruoka heitetään aivan kamalan paljon pois. Tämä on myös eettinen kysymys. 100 miljoonaa tonnia luku tällä hetkellä. Sitten standardit. Standardeja varten tarvitaan pohdintaa siitä, miten näitä sekunda- minkälaisia sekundaaristen raaka-aineiden tulee olla, jotta niillä voidaan käydä kauppaa kun ajatellaan nyt öljyn hinnan alhaisuutta, niin tämähän on varsinainen muovivalmistuksen lottovoitto nyt taas. Eli miten näitä sekundaarisia raaka-aineita voitaisiin hoitaa paremmin. Ja sitten vielä muovista puheen ollen merten saastuminen. Vuonna 2050 merissämme, valtamerissä tulee olemaan enemmän muovia kuin kalaa. Joten merten saastuminen muuttuminen on järkyttävä asia. Me emme saa päästä muovijätettä merimme. Eivät kalastajat ole tästä suinkaan vastuussa. Päinvastoin he siellä yrittävät esimerkiksi Itä merellä tätä muovia poista merestä, mutta minä pyytäisin teidän tukeanne sille, että tämä järkyttävä merten saastuttaminen muovilla saataisiin loppumaan, koska muuten tässä joudutaan kyllä katastrofaaliseen tilanteeseen. Kiitos. No, Miss Gerling. Kiitos, Ten Gerling. Thank you. Um, thank you, Mr. Katainen. Kiitos, kiitos herra Katainen tästä alustuksesta, joka oli hyvin laaja-alainen, niin kuin tämä ehdotuskin ja koko tämä kiertotalouden käsitekin. Useimmat käsitteet. Me olemme tottuneet kuulemaan niistä. Niistä puhutaan paljon, mutta meidän pitää nyt pohtia tämän tilanteen todellista tollaa ja on valitettavaa, että ehdotuksessa ei puututa asian, joka herra Gryte juuri otti esille, josta minäkin halusin puhua. Tämä liittyy markkina-arvoon ja kerrottu tuotteen arkearvoon ja miten aiomme kohentaa tilannetta on ilo kuulla, että 650 miljoonaa euroa investoidaan täysin demohankkeisiin, mutta ehkä sitten voi olla niin, että taloudellisesti ei ole varaa näihin tuotteisiin ja on huolestuttaa erityisesti kuluttajan tilanne, sillä minut ovat monet ihmiset yhteyttä, jotka ovat nähneet tällaisia muovivuoria, joita kerätään – he joutuvat sitten maksamaan niistä verojen muodossa, mutta sitten sitä ei kierrätetä, sillä ei ole markkinoita sillä, mitä tuosta kierrätyksestä tulee tai syntyy. On suuria paperikasoja ja valtavia paperikasoja, jotka tiedämme Britanniassa, tämä on suuri ongelma. Ja no, herra Timmermans sanoi kuusasti, että, että roska on rahaa. Tällä hetkellä se ei ole roska, on tällainen taloudellinen taakka. Ja minä en näe mitään tässä ohjelmassa, jo ehdotitte, joka tulee tekemään mitään tämän korjaamisen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ja me tarvitaan tällaisia ratkaisuja, sillä ihmiset menettävät uskonsa siihen, että tämä markkina tulisi kehittymään. Ja kuluttajahan tässä pitää muuttaa tapojaan. Jos sitä ei sitten palkita, niin se tulee jatkumaan. Thank you very much, Miss Kiitos sitten Jätemäki. Kiitoksia komissaarille. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin tämän komission toimintasuunnitelman mukaan kiertotalouden edistämistä ja edistymistä aiotaan seurata tiiviissä yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja tavoitteena on siis olen ymmärtänyt, että tehokas ja yksinkertainen seurantakehys. Olisin tiedustellut, että miten tämä työ on edennyt. Ja toinen kysymys sitten koskee vähän samaa, mikä täällä edellä jo oli, eli kun avoimilla markkinoilla hinta on merkittävin tuotantoa kulutusta ja ostopäätöksiä ja raaka-ainevirtoja ohjaava tekijä, niin on kuitenkin myönnettävä, että monien tuotteiden ja palvelujen hinnat eivät heijasta tästä valmistusprosessista ja käytöstä ja käytöstä poistamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Niin kysyisinkin, että miten komissio aikoo varmistaa, että kiertotalouden toteutumiselle oleelliset ympäristövaikutukset käytännössä sisällytetään tuotteiden hintaan ja miten nämä arvoketjut saadaan läpinäkyviksi ja kaiken kattavasti ympäristövaikutukset huomioivaksi. Nämä kaksi kysymystä. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitokset Ben Eichhout. Thank you very much and thank you much. Kiitoksia varapuheenjohtaja Katainen tästä kokonaiskuvasta, mutta täytyy sanoa, ja voin vahvistaa se, mitä muut sanoivat. Tämä oli aika yleisluontoinen katsaus ja meillähän on toimintasuunnitelma nyt ja haluaisimme puhua siitä, eli miten toimimme sen suhteen. Ja te puhuitte vain siitä, että tämä lannoitteen sääntely julkistetaan tulevina päivinä, mutta on paljon kysymyksiä tässä toimintasuunnitelmassa ja tuntuu, että komissio on nyt myöhässä. Ja komissiota on kritisoitu siitä, että he ovat hyviä julkaisemaan kaikenlaisia asiakirjoja, tiedonantoja ja toimintasuunnitelmia, mutta sitten kun kyse on toiminnasta, eli toteuttamisesta, täytäntöönpanosta, niin esimerkiksi tässä on suuri kysymys. Missä on tämä ekodesign-suunnitelma? Sehän luvattiin jo viime joulukuussa, sitä ei ole tässä. Entä sitten toimet, joilla vähennetään merien saastumista? Sehän piti tapahtua vuodesta 2015 eteenpäin ja siitä ei ole sanottu mitään. Me odotimme hiukan enemmän konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten etenemme toimintasuunnitelman suhteen, ja suoraan sanottuna en kyllä kuullut siitä mitään alustuksessanne. Eli haluaisin tietää, mitä nyt tapahtuu tämän ecodesign-kysymyksen osalta, koska on paljon huhuja siitä, että Brexit-kampanja ehkä liittyy näihin viivytyksiin. Ja jos näin on, niin se pitää selittää ihmisille, eli miksi tätä viivästystä on tapahtunut. Ja ihmisten täytyy ymmärtää tämä ja tämähän on tämän keskustelun tavoitteena. Ja sitten vielä yksi kysymys. Te puhuitte ohjausjaksosta ja olimme aika pettyneitä siihen, että ehdotuksissa ei ollut konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, että miten varmistetaan, että resurssitehokas ja talous otetaan mukaan ohjausjaksoon. Eli millä tavalla voidaan varmistaa, että resurssien kulutus on yksi indikaattori, joka otetaan mukaan tähän ohjausjakson. Eli voisitko kertoa tästä hiukan konkreettisemmin? To you and now. Kiitoksia. Ja sitten Pedicini. Se presidente. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Me suhtaudumme myönteisesti tähän kiertotaloussuunnitelmaan, jonka komissio on esittänyt, mikäli voidaan vähentää nyt kulutusta ja haaskausta. Ja sitten toinen asia on vaikuttanut saastumiseen, ja jätteiden syntymiseen, joka meidän mielestämme täysin kestämätöntä. Mutta meidän kannaltamme toimintasuunnitelma, sen lisäksi, että siinä on toimia, joita komissio ehdotti jo vuosia sitten, se on aika heikko kyllä. Kaikkea muuta kuin täydellinen. Jos todella haluamme siirtyä kohti kiertotaloutta, niin meidän täytyisi ryhtyä kohdennettuihin konkreettisiin toimiin. Eli komission pitäisi kertoa yksityiskohtaisesti toimisto ja kertoa myöskin aikataulusta. Ensinnäkin täytyisi kumota kaikki ympäristövahingoittavat tuet, mitä tulee esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin ja kaiken, mitä poltetaan. Ja sitten pitäisi muuttaa koko tuotantojärjestelmä niin, ettei pyritä suurempaan tuotantoon, vaan suurempaan kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Ainoastaan tällä tavalla voidaan todella siirtyä kohti kiertotaloutta, eli kysymykseni on yksinkertainen. Komissio aikoo hyväksyä tämän tyyppisen lähestymistavan vai puhummeko tästä vain ilman, että löydämme koskaan mitään kunnollista ratkaisua? Now for the end. Kiitoksia ja ENF-ryhmästä Jalk. Merci, monsieur le président, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, herra komissaari. Ensinnäkin kiitos, että pääsitte paikalle mitä tulee kiertotalouteen. Haluaisin tietää, olisiko mahdollista saada komission kanta siihen, mitä tulee tällaisen bio, bioremediaatio, eli siinä jätteitä erotellaan elävien organismin myötä. Tätä on tutkittu Japanissa. Kioton yliopiston tutkijat ovat bakteerin, joka syö muovia eläkseen. Ja Lavoisier-niminen kemikko on tutkinut tätä, eli että hän on sanonut, että kaikki on mahdollista. Kiinalaisetkin tutkijat ovat olleet samoilla löydöksillä ja huomanneet, että polyetyleeniä voidaan näin ollen 25 miljoonaa tonnia joka vuosi kuitenkin kerääntyy Euroopassa vuosittain, ja sitä vain neljäs osa kertaan, jos tällainen bioremediaatio ei ole ihme lääke, niin se on kuitenkin hyvä vaihtoehto, ja nyt otetaan huomioon että tämä tutkimus ja innovaatio on tärkeää, ei ole sen takia mielestäni tämä bioremediaatio voisi olla hyvä käytäntö eteenpäin. Kiitos, että kerrotte kantanne tähän ilmiöön. Thank you very much. And now after the Kiitoksia. Ja tämän ensimmäisen kysymyskierroksen jälkeen, eli poliittisten ryhmän edustajien jälkeen, varapuheenjohtaja Katainen saa nyt sitten vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja mielipiteistä. Yritän ryhmitellä näitä kysymyksiä ja samalla vastata mahdollisimman tarkasti. Kiertotaloudesta olen hyvin tyytyväinen siihen, että valiokuntanne on niin kiinnostunut tästä koko kiertokulusta, koko kysymyksestä kautta eri poliittisten ryhmien ja myös ulkomaailman on varmasti ymmärrettävä, että kiertotalous tulee olemaan nämä megatrendi maailmanlaajuisesti. Nykymalli on tulossa kyllä tiensä päähän monistakin syistä. Ja erityisen tärkeää onkin nyt, kun ajatuksemme on säilyttää Euroopan sosiaalimalli, äh, haluamme säilyttää sosiaalimalli, niin meidän on äh, sitten äh, lisäarvoa saatava kaikkialta innovaatioista, tuottavuudesta, mutta myös tehokkaasta resurssien käytöstä. Tänään komissio hyväksyi terästeollisuutta koskevan tiedonannon. Kaikki tiedätte, että se on hyvin suuri kysymys. Mutta jos verrataan Amerikan terästeollisuutta Eurooppaan, niin amerikkalaiset toimivat resurssitehokkaasti tehokkaammin. Ja tämä on yksi syy sille, että yrityksemme ovat vaikeuksissa. Ylituotanto, maailmanlaajuinen ylituotanto on tietenkin toinen syy. Mutta jos saman tuotteen voi tuottaa resursseja säästämällä, tässä tapauksessa energiaa säästämällä, niin tietenkin tämä luo kilpailuetua. Ja tämä osoittaa kyllä hyvin selvästi, mitä, mistä tässä nyt puhutaan. Ei tämä tietenkään ole nyt se koko tarina energiaa puutteen tai energiaongelmien taustalla, mutta osa sitä. Ja kun katsotaan niitä taloudellisia resursseja, joita olemme jo käyttäneet resurssitehokkuuden tai kiertotalouden puhuja korjaa parantamiseen, niin horisontti 2020 650 miljoonaa euroa on sidottu tälle vuodelle ja ensi vuodelle. 3-4 miljardia rakennerahastoista on erityisesti korva merkitty paremman jätehuollon kehittämiselle. Ja kun katsotaan rakennerahastojen käyttöä, miten rahat siis käytetään? Käytetäänkö rahat mahdollisimman innovatiivisella tavalla? Jäteongelman syiden kitkemiseksi vai modernisoidaanko vaan kaatopaikkoja. Toivon todella, että tämä jälkimmäinen ei tapahdu. Meidän täytyy keittää aivan uusia tapoja käsitellä jätteitä tai välttää jätteiden syntymistä ylipäätään. ESIR on sekin erittäin hyvä tämänkin alan investointiväline, mutta vieläkin enemmän kuin raha, niin sääntelyvalta on tässä merkittävässä roolissa, koska kiertotalouden ympäristöhyödyt ovat kiistattomat, mutta molemmat sanat tarkoittavat todella jotain. Kierto ja talous. Ja sääntelyvalta saa toteutettua tämän tavalla, jolla voittoa tulee jostain, koska muuten tämä kiertotalouden talouspuoli ei toteudu. Ja näin voidaan muuttaa kurssia ainakin osittain sen suhteen, mistä nämä voitot saadaan. Siksipä tämä sääntelypuoli on vieläkin merkittävämpi kuin raha, jota investoidaan, vaikka investoinnit luonnollisesti aina vaativat rahaa, mutta jos sääntelykehys on oikea, niin sitten investoinnit ovat myös kannattavia. Edustaja Florence totesi, että kiertotaloutta ei ole hyvin täytäntöönpantu jäsenvaltioissa. Olette oikeassa, tämä on aivan totta mutta vieläkin huonommin sen mahdollisuudet on ymmärretty ja siksi meillä onkin aivan valtava haaste, tietoisuuden lisäämisen haaste edessämme. Tällä hetkellä mm, osa kiertotaloustoimintasuunnitelmaa omaa sen ongelman, että meillä ei ole tietoa kaikesta ruoan tuhlaamisesta. Tätä ruokaahan tulee tietenkin kotitalouksista, sitä tulee tukkukaupasta, vähittäiskaupasta, ravintoloista. Tässä on niin monia lähteitä, kun puhutaan asiasta. Minä olin viime kesänä Maltalla, ihana maa ja Äh, ihana keittiö. Yleensä annokset olivat niin suuria, että kukaan ei niin suuria annoksia voisi syödä. Ja minä mietin siellä, että mitä voisin tehdä tai mitä voisimme tehdä tai kuka voisi tehdä jotain. Eli on todella erilaisia syitä sille, miksi ruokaa hukataan niin paljon. Ja tosiaan täytyy miettiä näitä pääasiallisia lähteitä ja sitten tietenkin puuttua asiaan. yritämme itse asiassa kerätä eri sidosryhmiä yhteen ja käynnistää vuoropuhelun tämänkin asian suhteen, mutta kyllä olette oikeassa siinä, että se on merkittävä haaste. Sitten sekundääriset raaka-aineet, monet viittasivat täällä esimerkiksi muoviin. Meillähän on periaatteessa öljyn sisämarkkinat ja myös muovin, mutta ei kierrätettävän muovin sisämarkkinoita. Ja tämäkin on oikeastaan sääntelyasia ja juuri kiertotalouden ydinkysymys. Meidän on huolehdittava siitä, että käytetyt raaka-aineet saa mm, siirtää rajan yli aivan vastaavasti kuin käyttämättömät. Ja tämä on todella juuri kiertotalouden ydin. Muutenhan näitä asioita ei hoideta taloudellisesti, jos kierrätettäviä käytettyjä materiaaleja ei voi siirtää rajojen yli yhtä helposti kuin muitakin. Useinhan ne eh, on luokiteltu jätteeksi ja jätettä eh, kohdellaan eh, toisin kuin raaka-aineita. Ja tämä on nyt merkittävä haaste. Tarvitaan nyt toimivat sisämarkkinat näiltäkin osin, erityisesti muoville. Jäätemäki kysyi siitä, miten voidaan seurata kiertotaloutta ja sen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Kunhan olemme tehneet ehdotuksemme ja kunhan yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet ehdotukset, voimme käyttää ohjausjaksoa yhtenä välineenä sen seuraamiseksi, miten hyvin jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet ja pääsevät tavoitteisiin. Ehkäpä helpoin tapa seurata tätä on katsoa tuota jäteehdotusta, kunhan se on ensin yhteislainsäätäjien hyväksymä. Aika helpostikin voimme valvoa ja seurata seuraavia jäsenvaltioiden toimia sen jätteen vähentämiseksi, joka menee suoraan kaatopaikoille, ja miten jäsenvaltiot muutenkin pyrkivät tai pystyvät ja onnistuvat toteuttamaan kierrätystavoitteita. Eli tämä on ehkä tapa toimia. Rakaineiden hinnat, tuotteiden hinnat ovat tärkeitä, kun kuluttajat tekevät kulutuspäätöksiään En ole varma, voinko vastata täysin kysymykseenne, mutta jälleen sääntelyympäristö tulee tässä kyllä mukaan, koska raaka-aineen hinta seuraa sääntely, osittain ainakin tätä sääntelyympäristöä. Ja kun me asetamme standardeja tietyille raaka-aineille, puhutaan vaikkapa tästä lannoitedirektiivistä, niin kadmiumtasot ovat hyvin olennaisia. Jos kadmiumia vähennetään, niin koko lannoitemarkkinat uudistuvat ja näin voimaannutetaan kuluttajia, tässä tapauksessa viljelijöitä, ja heidän valinnan mahdollisuuksiaan parannetaan. Eichhout sanoi, että komissio on myöhässä tietyissä toimintasuunnitelma kysymyksissä. Mm, en ole varma niinkään siitä, että olemmeko myöhässä, mutta kyllä siihen aina aikaa menee, kun yhteislainsäätäjille ehdotuksia tehdään. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin joulukuun alussa ja siitä alkaen olemme tehneet tätä valmistelutyötä. Kaikkea ei voi valmistella samanaikaisesti, koska eri pääosastoilla on kuitenkin rajalliset inhimilliset voimavarat käytössään, mutta niin kuin totesin, ensimmäinen konkreettinen ehdotus on tuo lannoitedirektiivi, tai siis sen uudistaminen. Samoin kattava muovistrategia on suunnitteilla ensi vuodeksi 2017. Se tulee kattamaan koko tämän kierron eikä vain yhtä osaa. Sitten ekodesign tulevien kahden äh, vuoden aikana tulossa mahdollisimman pian. Tarkkaa päivämäärää en teille osaa sanoa, mutta mahdollisimman pian. Ja vieläkin tärkeämpää kuin tuo äh, toimintasuunnitelma on valmistella ehdotus siitä, miten saadaan laajennettua ekodesign-direktiivin soveltamisalaa. Tämä välttämättä merkitsee lainsäädäntöuudistuksia tai muutoksia, mutta meidän täytyy päättää, miten voidaan myös resurssitehokkuus ottaa huomioon, siis ei yksinomaan energiatehokkuutta, koska ekodesign-direktiivi on hyvin tärkeä kuluttajien voimaannuttamisväline. Kun kuluttajat alkavat valita toisenlaisia tuotteita ja palveluita, uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Tämä luo myös uusia markkinoita ja suuntaa uudelleen yritysten voiton lähteitä. Palaamme tähän asiaan lähitulevaisuudessa. Pure sorry, uh, this bio... Sitten tämä uusi teknologia, bioreme, bioremediaatio. Pahoittelen, en osaa siitä nyt sanoa sen enempää, mutta se kuulostaa ehdottomasti kiinnostavalta. Parhaat innovaatiot usein kyllä etenevät, mutta valitettavasti oma tietämykseni ei kyllä nyt ole sellaisella tasolla, että voisin esittää huomioita bioremediaatioon. Ai niin, sitten vielä yksi kysymys. Miten resurssien kulutus voitaisiin sisällyttää tai ottaa huomioon ohjausjaksossa? Minä olen tässä ajatellut tätä asiaa, mutta ei tämä kyllä helppoa ole siinä mielessä, että jos on vaikka esimerkkinä maa, joka käyttää vaikkapa puuta paperin ja paperimassan valmistukseen, niin Tämä nyt on aika yksinkertainen esimerkki, mutta kun katsotaan tuota arvoketjua, niin arvoketjut voivat olla aika pitkiäkin. Ja sitten pitääkö niitä, jotka ää, valmistavat tuotteita syyttää resurssien liiallisesta käytöstä vai niitä, jotka ää, tilaavat näitä tuotteita, jotka kuluttavat näitä tuotteita? Eli miten tämä tulisi laskea? Tässäpä vastaukseni. Kiitos. Now we start immediately with Kiitoksia. Sitten toinen kierros. Pyydän, että puhutte lyhyesti. Meillä on 15 nimeä listalla ja meidän täytyy päättää kokous kolmen vartin kuluttua. Ensimmäisenä kahosteet. Merci, merci beaucoup. Kiitoksia. Komission varapuheenjohtaja Katainen. Kun teitä kuuntelee, niin täytyy miettiä, onko tässä nyt ymmärretty oikein todellisuus. Kun puhuitte esimerkiksi että olisi enemmän kilpailukykyä, jos kiinnitetään huomiota vähempään energiakulutukseen, niin totta kai olen samaa mieltä, mutta kun katsotaan sahoja, niin siellä on tehty jo paljon ponnisteluita, jotta energiaa kulutettaisiin vähemmän. He eivät pysty kuitenkaan olemaan kilpailukykyisiä, kun ajatellaan kolmansista maista tulevaa tuotantoa. Eli tämä on yksi ongelma. Ja toinen ongelma vaalipiirissäni olen tavannut pk-yrityksiä, jotka ovat jo sitoutuneet kiertotalouteen, mutta valtavat ongelmat, joita niillä on, ovat ne kysymykset, että he ovat valmiita tekemään jotain, he ovat valmiita kehittämään enemmän kuin heillä on tapana ollut. Mutta on kuitenkin tärkeää, että tätä tuotantoa voidaan myydä lähialueilla, muuten ollaan väärillä laduilla, ja se on erittäin hankalaa. Eli miten tämä voidaan toteuttaa, jotta markkinat pystyvät olemaan olemassa? Meillä kaikilla on tietysti hyviä aikeita kiertotalouden osalta, me kaikki olemme samaa mieltä tästä, mutta sitten käytännössä siellä on kyllä aikamoinen kuilu sen välillä, mitä me sanomme ja mikä sitten on todellisuus paikan päällä. Eli tämä huolestuttaa minua ja meidän pitäisi ottaa tämä huomioon ja katsoa, mitä välineitä meillä on käytössämme, jotta tämä markkinoille pääsy onnistuu ja jotta pystymme todellakin edistämään kiertotaloutta tietyllä alueella. Kiitos. Madame Bonafé. Kiitos sitten, Bonafé. Vicepresidente, io molto apprezzato. Niin, varapuheenjohtaja, arvostin sitä, että tässä keskustelussa te olette puhuneet kiertotalouden mahdollisuuksista ja että se on kilpailuetu Euroopan talouksissa – ja tämähän osoittaa, että meidän täytyy sitten tarvitsemme teknologiainvestointeja, innovaatioita, jotta pystymme edistämään laadukasta työllisyyttä. Eli näistä tietysti olen täysin samaa mieltä. Mutta nyt kun puhutaan sitten toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta, niin suoka anteeksi, jos nyt palaan asiaan, josta on puhuttu myöskin ympäristö- ja kilpailukykyneuvostoissa. Ja tämä nyt osoittaa, että nämä kysymykset täytyy vielä toistaa. Eli jos me todellakin haluamme siirtyä kohti kiertotaloutta, niin toimintasuunnitelma on erittäin tärkeä paperi. Muuten sitten muutama neljä direktiiviä, jotka liittyvät siihen, mitä voidaan parantaa jätteiden jätehuoltoa, mutta se on sitten eri asia. Se ei ole kiertotaloutta eikä se ole mitään teollisuustaloutta, koska mehän haluamme tehdä kiertotaloudesta uuden elementin eurooppalaisessa teollisuudessa. Eli toimintasuunnitelmana keskeinen rooli ja siellä on puhuttu myöskin sitten näistä ekohankkeista, eli ympäristöystävällisistä tuotteista, eli tuotteista, joissa säästetään energiaa, ja sitten on mahdollisuus käyttää ne uudelleen, korjata, kierrättää näitä tuotteita. Ja kuten tekin sanoitte, nyt tarvitaan sitten bisnesinnovaatiota ja muuta. Eli kun otetaan kaikki tämä huomioon, niin tässä on ehdotettu pietikäisen päätöslauselmassa, että katsotaan tätä ekodesign-direktiiviä, joka tällä hetkellä koskee ainoastaan energiatuotteita, mutta te sitten tässä toimintasuunnitelmassa esittelitte ehdotuksia toimintaan panoon liittyen, mutta täytäntöpanoon liittyen, mutta te sanoitte, että tähän tarvitaan aikaa. No ei, mielestäni ei tähän tarvita aikaa, vaan tämä täytyy nyt toteuttaa nopeasti, koska uskon, että meidän täytyy sulkea tämä close the loop, eli sulkea nyt tämä silmukka, jos me haluamme todellakin toimia tällä tavalla, joka liittyy tähän tuotteiden kestävään käyttöön. Kiitos. Kiitos. Uh, now... Kiitos ja sitten Wisniewska. Bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu, nie, nie ulega... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja Kaatainen. Totta kai parempi raakamateriaalien hallinnointi ja jätteiden hoito ja se, että minimoidaan jätteen määrä, jonka tuotamme, on erittäin hyvä idea. Lisäksi pidän hyvänä ajatusta kiertotaloudesta. Kuitenkin pitää sanoa, että nämä tavoitteet ovat jopa yli kunnianhimoisia, erityisesti uusien jäsenvaltioiden osalta. Meidän pitää varmistaa, että on siirtymäkausi tai pitempi kausi tai määräaika näille tavoitteille, esimerkiksi viisi vuotta. Muut valtiot, kuten Unkari, Bulgaria, Puola ja Tsekin tasavalta, niille ei ikinä tarjottu tällaisia pidempiä määräaikoja. On muita valtioita, kuten Latvia ja Slovakia, niille tarjottiin tällaisia poikkeuksia. Ehkäpä sitten pohtia toista ehdotusta, joka paremmin heijastelisi eroja valtioiden ja jäsenvaltioiden väleillä. Sitten yhdyskuntajäte 65 prosentin tavoite on 2030 64 prosenttia on tällä hetkellä kerätty Saksassa, 20 prosenttia ainoastaan Puolassa. Onko tämä nyt tällainen hyppy, jonka meidän pitää tehdä tai jonka meidän odotetaan tekevän? Voisitteko vastata tähän? Sille, että kattanut näitä maita, joissa on näitä alhaisvelkoja. Kiitos. Geht Kiitos, Tänne Meisner. Na, vielen Dank auch, Herr Kommissar. Ich habe zunächst mal eine Anmerkung an... Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komission jäsen. Kysymys äh, liittyen siihen, mitä Matias äh, Grotte sanoi, kun ajatellaan, mitä kaikkea tarvitaan, nämä elintarvikkeita ja niin edelleen, nämä raaka-aineita, ja kaikki tulisi hoitaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti, ja mikromuovi on tietenkin tässä yksi kysymys. Kun puhutaan kiertotaloudesta, niin äh, teollisuus, äh, teollisuuden tulee tuottaa kestävämpiä tuotteita, joiden elinkaari on pidempi. Mitä teollisuus sanoo tähän? Esimerkiksi kun vaikkapa kännyköihin tarvitaan näitä hyvin harvinaisia ähm, raaka-aineita ja näin niiden elinkaaren pidentäminen ratkaisisi osan ongelmaa. Sitten äh, vaikkapa paperi ja puu. Mm, puuhan nyt äh, kuitenkin on uusiutuva luonnonvara. Äh, puustahan voi tehdä vaikka mitä. Miten näette Ähm, esimerkiksi tämän tulevaisuuden. Sitten vielä terästeollisuus, tähänkin viitattiin. Kiertotalouden suhteen terästeollisuus on hyvä asia, koska siellähän kaikki voi kierrättää eh, kierrättämisen jälkeenkin, mutta todennäköisesti Euroopassa ei vielä toimita tehokkaalla tavalla. Eli kun puhutaan vaikkapa äm, tuulivoimaloista, tähänkään ei oikeastaan muita raaka-aineita ole käytettävissä. Eli mikä on teräksen tulevaisuus? Kiitos. Mistä Kiitos, Tenhuaristi. Gracias, presidente. Siento haber... Kiitoksia. Joudun olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa, mutta nyt täällä on paikalla varapuheenjohtaja Katainen. Ja haluaisin, että olisitte hiukan kunnianhimoisempia. Te aluksi mainitsitte, että kiertotalouspaketti ja jätehuolto ovat kunnianhimoisia kysymyksiä, mutta ne voisivat olla mielestäni paljon kunnianhimoisempia. Edellisissä kokouksissa olen huomannut, että Euroopan komissio käsittääkseni on nyt alentamassa kriteereitä monilla aloilla. Esimerkiksi edellisessä kokouksessa puhuttiin jätteiden poltosta. Ja haluaisin nyt, että te löyhennä näitä normeja. Komissio on puhunut näistä ongelmista jäsenvaltioissa ja sanottu, että se on jarru kunnianhimolle. Mutta nimenomaan tästä syystä komission pitäisi mennä paljon pidemmälle, eli sen pitäisi olla kunnianhimoisempi nyt kun mietitään tavoitteita ja painopistealueita. Käsittääksemme me tarvitsemme nyt kunnianhimoisemman paketin, eli esimerkiksi mitä tulee jätteenhuoltoon. Meillä pitäisi olla sitovia tavoitteita keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, eikä tätä aikataulua pidä venyttää äärettömin koska Euroopassa on alueita, jotka ovat jo osoittaneet toimintaansa. Ja jos kunnianhimoa ei ole, niin sitten on hyvin vaikea muuttaa tätä järjestelmää jälkikäteen, ja mielestäni se on kuitenkin nyt tarpeen. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Schleck. Kiitos sitten Schleck. E, gospodine e, Kiitos puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja. Kiitos, että pääsitte paikalle tänään keskustelemaan kiertotalouspaketista, millä on muutama kysymys teille. Toivon, että tämä voi auttaa teitä ja toivottavasti saa myös vastauksen tähän ensinnäkin. Tämä kysymys liittyy aiheeseen, jonka mainitsitte puheessa aikaisemmin, nimittäin linkki resurssitehokkuuden ja ohjausjakson välillä. Resurssitehokkuus valitettavasti on liitetty kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka YK on määritellyt. Mielestäni tämä on pettymys erätavoin, sillä EU on ollut samalla tasolla Afrikan kanssa, jos ajatellaan maailman keskiarvoa näiden tavoitteiden osalta, mutta jotta pantaisiin täytäntöön tämä tehokkuus, ohjausjaksoon tarvitaan indikaattoreita resurssitehokkuudelle, mutta ongelmamme on tilasto ja tilastotiedot. 28 eri tapaa kerätä tilastotietoa, jotka sitten pitää laittaa Eurostatille näistä tiedoista sitten. Niiden pohjalta teemme päätöksiä, mutta tämä ei ole hyväksi johtuen eri tavoista, joilla tietoa kerätään ja kasataan, joten mitä komissio aikoo tehdä, jotta voitaisiin harmonisoida metodologiaa tilastojen osalta kaikissa jäsenvaltioissa niiden keräämisen osalta. Seuraava kysymykseni liittyy näihin uusiin raaka-aineisiin ja niiden markkinoihin. Ongelma, jota on huomattu, ovat erot kansallisessa lainsäädännössä jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa jäte. Siitä tulee resurssi paljon nopeammin kuin muissa jäsenvaltioissa. Joten jos on minkälaista rajat ylittävää kauppaa, niin pitää olla lisenssejä mutta on sääntelyesteitä. Lisenssin antamiselle tämä on jäsenvaltiotason ongelma, joten miten aiotte käsitellä tätä ongelmaa? Sillä hyviä aikomuksia on kyllä, jotka mainitsitte tänään, mutta erään tapaa tämä on esteenä kohti uusia raaka Kiitos. Stinger. Kiitos, Sten Köstinger. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja tekee, puhuitte erittäin tärkeästä aiheesta ja me annamme teille paljon tukea, kuten varmaan huomasitte. Eli me haluamme todellista kiertotaloutta. Sehän edistää kestävää taloutta ja me kaikkihan sitä tietysti tuemme. Meillä on yksi kysymys, joka liittyy jätteisiin. Ja kun katsotaan näitä määrävaatimuksia, esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa tämä yhdyskuntajäte, eli niiden kuljetus, ei tapahtuisi enää kunnassa, vaan se hoidettaisiin sitten yksityisen sektorin voimin, ja se tietysti nostaa kustannuksia. Enkä tiedä, onko nyt järkevää muuttaa tätä toimivaa järjestelmää tällä hetkellä. Ja sitten toinen kysymys, ja haluaisin nyt tietää, onko peruste näille määrärajoituksille, joita olette pohtineet. Ja sitten biojätteet. Tärkeähän on se, että eriytetään nämä biojätteet. Se on tietysti myönteistä, mutta Itävallassakin meillä on tällainen periaate käytössä. Ja ikävä kyllä nämä biologisesti maatuvat tuotteet nytkin laitetaan biojätteisiin, mutta jos ne heitetään sitten yhdessä pois, niin ne pitää sitten kuitenkin erottaa sieltä, koska ne täytyy polttaa. Eli ne ovat maatuvia ainoastaan korkeammissa lämpötiloissa. Ja silloinhan tämä koko rakennelma on hiukan monimutkainen. Eli kysyisin, eli onko nyt pohdittu sitä, että tästä tehtäisiin helpompi toteuttaa. Ja pyytäisin, että kun puhutaan kiertotaloudesta ja kun mietitään konkreettisia paketteja, niin ainakin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että byrokratia pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla, koska sehän on aiheuttanut myöskin monille yrityksille paljon ongelmia. Mutta kiitoksia kaikesta, voitte luottaa tukemme. Thank you very much. And now Mr. Lane. Kiitoksia sitten Lainen. Thank you, Chairman. Uh, Vice President Katainen. Uh, Kiitos puheenjohtaja Katainen. Uh, pidän erittäin tervetulleena teidän vetoomuustanne viedä kiertotalous kansainväliselle tasolle. Itse mm, ensi viikolla puhun Kiinassa Euroopan kiertotaloudesta ja mietinkin, onko teillä tällaista ilmasto- kun ilmastodiplomatiaa käydään, niin onko kiertotalouden alalla jotain vastaavaa, koska kyllä me jonain päivänä tulemme tarvitsemaan yhteisiä standardeja. Jotkut kollegatkin ovat täällä todenneet, että tarvitaan yksityisiä investointeja. Miten niitä saataisiin houkuteltua? Varmaan tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa, miksipä ei vapautettaisiin kierrätettyä tuotteita mm, vaikkapa ALVstä. Onko teillä jotain tällaisia ajatuksia? maker. Kiitos, Demensmaker. maker. wel. Kiitoksia komission jäsen. Ensimmäinen maaliskuuta oli mukana keskustelussa, jonka komissio oli järjestänyt Nature Based Solutions. Ja siellä kysyttiin, luonnonpääomasta ja raaka-aineista. Eli pitää laittaa suusäkkiä myöten. Eli nyt eh, me kulutamme puolitoista planeettaa tällä hetkellä ja meidän pitää sijoittaa enemmän kiertotalouteen. Se ei ole aina tarpeen luonnolle, vaan ihan jotta pystymme ylläpitämään pitkällä aikavälillä Euroopan taloutta ja kilpailukykyä. Mutta tarvitaan myöskin tieteellisiä ja sosiaalitaloudellisia analyysejä, jotta voimme todella edetä tässä kysymyksessä. Eli mitä te voitte tehdä, jotta voidaan siirtyä tähän malliin ja jotta voidaan korostaa Euroopan kilpailukykyä ja miten voidaan sitten päästä eroon tästä erosta, joka on eri politiikan alojen välillä Euroopassa ja millä tavalla voidaan edistää näitä nature-based solutionsien soveltamista. Ja tämähän pitäisi saumattomasti liittyä sitten 2030 agendaan, joka liittyy kestävään kehitykseen. Eli voisitko konkreettisesti kertoa, mitä aiotte tehdä lyhyellä aikavälillä, jotta voidaan yhdistää tämä 2030 strategia tähän kiertotalouteen? Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Grzib. Dziękuję panie przewodniczący. E, ja, e, ponieważ... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Katainen, mainitsitte puheessanne, että yksi ensimmäisistä ehdotuksista kertotalouspaketissa tulemaan tämä rehu- ja torjunta-aine e, ehdotus erityisesti liittyen kadmiumpitoisuuksiin Olemme saaneet tietoja alan toimijoilta, jotka sanovat, että tämä on liian kunnianhimoinen tavoite ja on vain yksi paikka Euroopassa, jossa voidaan saavuttaa nuo vaatimukset, jos ajatellaan kadmiumpitoisuuksia. Nämä tavoitteet, ovatko ne sitten liian kunnianhimoisia Jos ajatellaan esimerkiksi, onko siis niin, että ainoastaan Suomen ja Venäjän rajalla voidaan saavuttaa tämä kadmium-tavoite. Toinen kysymykseni liittyy muovin kierrätysasteisiin. Kyse on siis polymeerimuovista, ja kun sitä kierrätetään, niin sen arvo uhkaa se on lähinnä nollaa kierrätyksen jälkeen, koska se on myrkyllistä. Onko nämä asetettu huomioon? Ja lopuksi vielä yksi asia, puheenjohtaja. Nämä jätevirtaukset, jätteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Olemme tarkastelleet muissa jätteen rakennetta puolessa 70 prosenttia jätteestä tulee itse asiassa energialalta ja rakenneteollisuudesta. Ja kotitalousjäte on loput sitten. Mainittiin nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Ne ovat tervetulleita, mutta jos haluamme täyttää tämän tavoitteen, niin meidän pitää varmistaa, että orgaaninen jäte ohjautuu oikeisiin virtauksiin, sillä esimerkiksi puujäte saattaa joutua jätteeksi, vaikka voisin kierrättää ennen kuin sitä tuli virallista että Meidän pitää varmistaa, että esimerkiksi biojäte, joka tulee tähän virtaukseen, että sitä voi käyttää väärällä tavalla. Tämä lähestymistapa saattaisi helpottaa monen paikallishallituksen toimintaa, joka vastaa jätteenhoidosta. Jos halutaan siis saavuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet, niin kuin Visnieska mainitsi. Kiitos, Erik Perik. Voorzitter, Kiitos Puheenjohtaja komission jäsen Alankomaissa suhtaudutaan erittäin myönteisesti kiertotalouteen ja koko tähän kierrätykseen ja eh, voin sanoa, että minäkin, että eh, Franssille vaan terveisiä. Kuitenkin havaitsen, että eivät eh, ihmiset ja yritykset oikein tiedä, että jos tukea haluaa, niin mistä sitä sitten oikein lähteä hakemaan. Eli tässä tarvittaisiin kyllä entistä parempaa valistusta näistä rahoitusmahdollisuuksista. Nyt puhutaan esimerkiksi juuri uusista lannoitemääräyksistä, vaikkapa fosfaatti kysymys, mutta nyt puhutaan sitten, että esimerkiksi kierrätettyjen tai käytettyjen raaka-aineiden kierrättäminen maasta toiseen ei olekaan sallittua Äh, Alankomaissa Alankomaassa esimerkiksi monet äh, alukset äh, nostavat tätä muovia meristä ja kierrättävät sitä sitten jälleen käyttöön. Ja esimerkiksi Kiinassa käsittääkseni kiertotaloustilanne on tasan tarkkaan nolla. Eli kyllä tässä varmaankin jotain tulisi sielläkin saada aikaan. Ja sitten puhuitte ruoasta ja ruoan hukkaamisesta, niin oikeastaan kyse on siitä, miten sitä taloutta pidetään. Kyllähän ei sitä ruokaa pois tarvitse heittää, vaan sitten seuraavana päivänä voi syödä edellisen päivän ruokaa aivan yhtä hyvin. Eli kyllä tässä tarvitaan ajattelutavan muutosta. Kiitos. Kiitos sitten. Teillä Merci, monsieur président. Monsieur le vice-président. Kiitoksia. Kaksi asiaa. Yksi yleisluontoinen ja toinen vähän täsmällisempi. Nyt ollaan jo maaliskuussa. Jotkut toimet koskevat vuotta 2016, eli missä nyt mennään näissä asioissa. Ja olisi hyvä perustaa internetsivu, jotta kansalaiset ja sidosryhmät voisivat nähdä, miten työ edistyy ja olla mukana näissä pohdiskeluissa. Sitten uudet ja tämänhetkiset toimet, esimerkiksi mitä tulee ympäristötiedosta ilmoittamiseen. Meillä on jo näitä ekomerkintöjä, ja nyt ei pidä luoda mitään uusia sääntöjä niin, että ne eivät sopisi yhteen vanhojen sääntöjen kanssa. Ja sitten kollegani esittivät kysymyksiä elintarvikehaaskausta vastaan. Tästä ei ole selkeää määritelmää, joten emme pysty kunnolla arvioimaan tai toimimaan tässä asiassa tehokkaasti. Eli voisiko kertoa hiukan tarkemmin, missä vaiheessa ollaan nyt luomassa yhteistä toimintatapaa, ja te puhuitte näistä määristä, ja mielestäni on keskeisen tärkeää, että pitää määritellä elintarvikehaaskaus. Sen pitää olla nyt tämän keskustelun ytimessä. Esimerkiksi omena. Omena, jossa on mikrotoksiineja ja sitä ei voida syödä. Eli joko määrittelette elintarvikkeet, ja tässä kohtaa se määriteltäisiin jätteeksi, ja kuuluuko se silloin tähän askaukseen, mutta jos määritelmä on laajempa, niin silloin omenaa ei voida syödä, mutta sitä voidaan käyttää biomassassa ja siitä voidaan tuottaa kaasua ja silloin se ei enää olekaan jätettä eikä sitä silloin ole haaskattu. Eli nyt lähdetään sitten tämän jätteiden hierarkiakysymykseen joka myöskin on keskeinen. Ja monissa jäsenvaltioissa, Italiassa, Ranskassa ja Tanskassa, on mietitty tätä elintarvikehaskauskysymystä. Ja mielestäni olisi hyvä keskustella hyvistä käytänteistä eri jäsenvaltioissa ja niin, että mukana olisi myöskin asian kuuluvia tahoja. Ja sitten kansallisten aloitteiden lisäksi Euroopalla on tärkeä rooli kolmella tasolla – eli että päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen Horisontti 2030-ohjelmaan. Sitten pitää harmonisoida eurooppalaisia sääntöjä, ja erityisesti ajattelen tässä nyt näitä elintarvikekysymyksiä nimenomaan. Ja sitten täytyy vielä katsoa, millä tavalla määritellään tämä jätehierarkia Euroopan tasolla. Ja lopuksi vielä, tämä on oikeastaan yleisluontoisempi. Kollegani puhuivat tästä aiheesta. Ja mielestäni on myöskin tärkeää, että vähän, saamme vähän konkreettisempia kirjallisia tietoja, jotka täydentävät ehdotuksia, joita on toimintasuunnitelmassa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. No niin, nyt puhujalista on käyty loppuun. Ja komission varapuheenjohtaja saa sitten vastauspuheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Oli kysymyksiä ja kommentteja, joihin ei voi antaa kunnon vastausta, joten en nyt esitä, että vastaan niihin jotakin vain. Jos on tarvetta lisäselvitykseen, niin kertokaa meille, niin annamme kunnon vastauksen niihin sitten kirjallisessa muodossa. Aloitetaan edustaja Krostetin kysymyksestä, eli terästeollisuus Euroopassa on hyvin energiatietonta niin yleisesti ottaen, että vaikka monet yritykset ovat vähentäneet energiankulutusta, sillä niitä on ollut pakko tehdä niin, mikä on hyvä asia. Mutta totta kai on yrityksiä, jotka eivät ole niin energiatehokkaita. On suuria eroja valtioiden välillä. Lisäksi jos tähän otetaan huomioon energian hinta, joka vaihtelee jäsenvaltioiden välillä tietyissä maissa, on korkeat verot sähkön osalta, mitä tarkoittaa sitä, että sähkö on hyvin kallista ja tämä saattaa vaikeuttaa kilpailukykytilannetta, mutta suurin asia teräsalla on, että Kiinan ylikapasiteetti, ylikapasiteetti pelkästään on kaksi kertaa niin suuri kuin koko EUn terästuotanto. Ja se on tässä suuri kysymys, jos ajatellaan kilpailua Kiinan teräksen kanssa. PK-yritykset, kiertotalous, no kaikki jätä kiinnostaa tämä kysymys. Hyväksymme tästä tiedonannon, joka vahvistaa näitä kaupan puolustuksen välineitä. Meidän pitää työstää tätä ja lähettää viestiä, että heidän, heidän pitäisi neuvostossa hyväksyä se, että näitä välineitä modernisoidaan niin pian kuin mahdollista, mutta sitten miten voidaan markkinoita tai paikkoja, joissa yritykset voivat tarjota näitä kiertotaloustuotteita, pk-yritykset siis. EU ei voi tehdä kovinkaan paljon, jos ajatellaan sellaisia kauppapaikkoja, mutta tässä on kyse mielestäni osittain sitä, että lisätään tietoa kuluttajissa kiertotaloudesta, kestävästä tuotannosta ja tuotteista. Ja se, mitä me voimme tehdä EU-tasolla, on, että käytetään sääntelyvaltuuksiamme, jotta voidaan voiminnuttaa kuluttajia, kuten olemme jo puhuneetkin tästä energiamerkinnät muun muassa. Voitaisiin laajemmalti käyttää kun puhutaan ekosuunnittelusta. Eli kun kuluttaja aloittaa tämän valintaprosessin, minkä, minkä tuotteen hän valitsee, se luo uusia tuotteita ja muuttaa markkinoita. Näin se menee kävin Ruotsissa. Siellä puhuin nuoren yrittäjän kanssa, joka valmisti vaatteita, hyvin tyylikkäitä vaatteita. Siinä on käytetty kierrätyskuituja, ja sitten kun ei enää pidä vaatteesta tai se on rikki, niin voiko korjata sen tai tuoda se takaisin kauppaan ja myydä sitten tämä, nämä käytetyt farkut tai takin kauppiaalle takaisin. Ja tämä oli, oli hyvin muodikkas ilmiö Ruotsissa. Me poliitikkoina aina haluamme ratkaista kaikki ongelmat, mutta joskus pitää olla hyvin nöyriä ja sanoa selvä. Emme voi ratkaista kaikkia ongelmia, mutta voimme laatia paremman toimintaympäristön, jossa ihmiset äh, äänestävät jaloillaan tai päätöksillään tai muilla yksilöllisillä tavoilla. Tämän takia ekosuunnitteludirektiivi on hyvin tärkeä. Myös niille pk-yrityksille, jotka haluavat tuottaa uusia raaka-aineista uusia tuotteita. Tässä se markkinoilla on tärkeä rooli, kuten mainitsitte. Erityisesti muovin kanssa on ongelmia, että on rajat ongelmia, koska sitä luokitellaan jätteeksi siksi kiertotalous on koko lailla sisämarkkinakysymys. miten valtiot voivat sitten parantaa jätteen hoitoa. On selvä sitova tavoite, joka tulee toivottavasti lainsäädäntövallan käteet hyväksyvät sen, ja myös väliaikaistavoite ne valtiot, jotka ovat perässä, jotka eivät voi tai jostain syystä eivät pääse eteenpäin niin pian kuin niiden pitäisi, niin silloin komissio pyytää suunnitelmaa siitä, miten ne aikoivat saavuttaa tavoitteen määräaikaan mennessä. Tämän myötä me voimme auttaa jäsenvaltiota käyttämään parhaita käytänteitä ja sen myötä mekin voimme levittää näitä parhaita käytäntöjä muista valtioista, miten saavuttaa tavoite. Joten jos onnistumme päättämään jätepaketista niin pian kuin mahdollista, niin Eurooppa on täysin toisenlainen paikka kuin mitä se on tällä hetkellä, jos ajatellaan kierrättämistä ja kaatopaikoille menevää jätettä. Useasti kuulen sekä komissiossa että täällä Euroopan parlamentissa puhuttavan eri aiheista – siten, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisia, en halua olla epäkohtelias, mutta haluan vain sanoa, että minä olen hieman allerginen sille, että pitää olla kunnianhimoisempi. Ymmärrän, että se on aina esillä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon täytäntöönpanoon, päätöksentekoon ja pitää olla pragmaattisia, jos halutaan tehdä tuloksia. Kiertotalouspaketti tiedotettuna on hyvä lähtökohta. Se ei muuta koko maailmaa, Minusta se on hyvä lähtökohta. Meillä on rakenne, yritämme kattaa koko tämän kiertokulun ja haluan nähdä oikeita tuloksia ekosuunnitteludirektiiviin. Miten voimme käyttää sitä paremmin kuin mitä tällä hetkellä? Haluan nähdä tuloksia näistä kaatopaikkatavoitteista ja kierrätyksestä. Haluan nähdä, miten nopeasti ja hyvin voimme luoda jätteen sisämarkkinat ja muoville sisämarkkinat ja niin edelleen. Joten keskittykäämme nyt siihen, että saamme tulokset. Ja sitten kun nähdään, että tavoitteet täyttyvät, niin sitten voimme korottaa tätä tai nostaa tavoitetta. Tämä on koko paketti, se on kattava kyllä, mutta ei vielä täysin kattava. Ja maailma ympärillämme muuttuu, joten keskitytään nyt tämän saavuttamiseen. Arvostan kovasti, että haluatte, että olemme kunnianhimoisempia, mutta panon ensin kaikki täytäntöön. Katsotaan sitten. resurssitehokkuus, tavoite, tietokanta ja metodologia, hyvin tärkeitä kysymyksiä. Käymme keskustelua Eurostatin kanssa siitä, miten voisimme kehitellä tietokantojamme lisää, mitä pyytää, pitää pyytää jäsenvaltioita, mitä ovat oikeat indikaattorit. Nämä ovat tärkeitä asioita. Tieto on tärkeä infrastruktuuri, kun pyritään parantamaan resurssitehokkuutta. Vähän kuin laajakaista kysymyksiä, jos halutaan luoda uutta digitaalitaloutta pitää olla laajakaista yhteys. Sama pätee siihen, että pitää tietää, paljonko resursseja käytetään. Tämä on siis työ, jota teemme Eurostatin kanssa. Yhdyskuntajäte ja hotellijäte yleensä. Tai siis tiedäkseni hotellijäte menee kuntien kaatopaikkoihin tai sitten jätteenkäsittelykeskuksiin. käsittelykeskuksiin. Hotellijäte lasketaan siis yhdyskuntajätteeksi, mutta perusideana on yritykset, mukaan lukien matkailualan yritykset, niiden pitäisi sopeutua uusiin jäte, uuteen jätetoimintaympäristöön ja muuttaa käytäntöjään, jotta he vähentäisivät jätteen määrää. Ja jos on jätettä niin kuin aina on, niin pitää kierrättää sitä niin paljon kuin mahdollista. Totta kai siihen saattaa lisätä, sisältyä kustannuksia riippuen, minkälainen liiketoimintamalli on kullakin. Kiertotalous, onko sillä kansainvälinen ulottuvuus, hyvin mielenkiintoinen kysymys. En tiedä, en ainakaan ole kuullut, mutta Kiinassa he ovat hyvin kiinnostuneita kiertotaloudesta. Heillä on tavoitteita viisivuotissuunnitelmassaan. Ja viimeksi kun kävin siellä Keskustelimme investoinnista, mutta myös kiertotaloudesta. He ovat katsoa, mitä EU tekee. Ja on parempi myös, että me katsomme, mitä Kiina tekee. Mutta ymmärrän, mitä tarkoititte, että pitkällä aikavälillä pitäisi olla harmonisoidumat globaalit hallinnointi, no tai standardit siis, yksityiset investoinnit, myös kannustimia, sääntely alan muutokset eh, ovat parempia kannustimia kuin esimerkiksi verotoimenpiteet. Verotoimet ovat aina vaikeita EU-tasolla, mutta jos muuttaa sääntöä, asetusta, sen myötä on pakko muuttaa liiketoimintamallia, joten siinä kannustinta kerrakseen. Sitten tämä lannoitekysymys. Ehdotuksen avoin. Ehdotamme että lasketaan tätä kadmiumtasoa merkittävästi, sillä haluamme, että on yhtäläiset toimintaedellytykset uusiutuville lannoitteille tai uudelleenkäytetyille lannoitteille, jos lannoite on, per, on kierrätysmateriaalipohjainen muun muassa. En tiedä, onko silleen kunnanhimoinen vai ei. Ehdotus tulemaan kompromissi komissiossa. Sitten se tulee parlamentinkin käsittelyyn Tavoitteena on, että olisi uusi biopohjaisten lannoitteiden markkina. Jätevirrat ovat niin erilaiset pitää paikkansa. Tavoitteiden pitää ottaa huomioon tämä, että ne on kiehtovaa nähdä, miten perinteiset alat käyttävät jätevirtoja. Tätä uusia yrityksiä, jotka tulevat perinteiselle aloille, jotka käyttävät jätevirtoja tätä ensimmäiseltä suuritykseltä. Tämä tulee tulevais- osa tulevaisuutta. Siinä kaikki, sillä aika on loppumassa. Kiitoksia kovasti kannoistanne ja kysymyksistänne. Jatketaan tätä. Tämä on hyvin arvokasta meille kuulla mitkä tämän valiokunnan jäsenten painopistealueet ovat prioriteetti. Kiitos. I have to thanks uh, the Vice President Kiitokset varapuheenjohtaja Kataiselle siitä, että hän tuli paikalle tänään ja siitä, että annoitte hyviä ja täydellisiä vastauksia näihin moniin kysymyksiin. Kiitoksia ja me haluamme jatkaa tätä vuoropuhelua myöskin tulevaisuudessa. Kiitos.